presela. Take your seat and we can start. No niin, käykää paikoille, niin voimme aloittaa. So for all of you... Kaikki ne, jotka haluavat tänään äänestää, istuutukaa paikoilleen, olkaa hyvät. Me aloitamme pienellä ilmoituksella, jos voisitte istuutua. Thank you. So colleagues, one more. No niin, kollegat, voisitteko todellakin istuutua? Me aloitamme ilmoituksella ja teen ilmoituksen tsekin kielellä, joten laittakapa luurit korville. Tänään on kulunut kuusi vuotta Lontoon julkisen liikenteen järjestelmään kohdistettuun terroristi-iskuusta, joka tappoi 52 henkilöä ja vahingoitti melkein 800. Me muistamme ja palautamme mieliimme, mitä tapahtui 7. heinäkuuta 2005 Lontoossa. Tämä on tapahtuma, jota me emme koskaan tule unohtamaan. Aivan erityisesti tänä päivänä me ajattelemme iskun uhrien perheitä ja ystäviä. Lontoon pommitus oli yksi pahimmista terroristi-iskuista Euroopan mantereella. Haluaisin painottaa pommin asettajille ja terroristeille sitä, että tekivätpä he mitä tahansa, niin he eivät tule onnistumaan, koska me arvostamme joka ikistä ihmishenkeä.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 Kukaan terroristi tai terroristien toimi ei koskaan onnistu vähentämään tai tuhoamaan uskoamme perusarvoihin, kuten esimerkiksi perusihmisoikeuksiin. Terrorismi on hyökkäys meitä kaikkia kohtaan. Se on hyökkäys meidän demokraattisen yhteiskuntamme perustaa vastaan. Sille ei koskaan voi löytää oikeutusta ja Eurooppa tulee aina seudossa seisomaan yhtenäisenä rintamana terrorismitekojen edessä. Ehdot ehdottaisin, että pidämme minuutin hiljaisen hetken. Thank you. Kiitos.